Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, haluaisin aloittaa valiokuntamme kokouksen. Niin, olen pahoillani siitä, että olemme myöhässä. Me olimme tuolla Inten kanssa järjestetyssä yhteisessä kuulemisessa ja oikeusasianvaliokuntakin siihen osallistui. Joka tapauksessa nyt voimme sitten aloittaa ja muistuttaisin teitä siitä, että tämä on in kamera kokous, tämä ensimmäinen osio siis, ja tämä siis tarkoittaa sitä, että vain itse edustajat, sihteeristö ja poliittisten ryhmien avustajat saavat olla paikalla. Jopa komissiota ei sallita salissa, joten me kokoustamme hyvin pienessä piirissä ja tähän on